Okay, dear colleagues, now we are starting with the second part. Hyvät kollegat, aloitamme nyt kansainvälisen kaupan valiokunnan kokouksen toisen osan kohta kaksi. Esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Ehdottaisin, että teemme lisäyksen esityslistaamme kohdan 15 jälkeen sen äänestys autonomisesta kaupan toimista. Näistähän sovittiin siis viime viikolla Strasbourgissa, eli tämä kohta lisättäisiin äänestyksiin kohdan 15 jälkeen. Onko muita muutosehdotuksia esityslistaan? Ellei ole, esityslista katsotaan hyväksytyksi. Kohta kolme, kokouspöytäkirjojen hyväksyminen. Kuten aina, hyväksymme kokouspöytäkirjat, ellei sitten tämän kokouksen loppuun mennessä niihin tulee vastalauseita. Kohta neljä. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä. Koordinaattoreiden päätös kolmas päätökset, jotka tehtiin 3. toukokuuta pidetyssä kokouksessa, on otettu mukaan pöytäkirjaan, ja jos niihin ei tule vastalauseita tämän kokouksen loppuun mennessä, ne katsotaan hyväksytyksi. Sitten kohta viisi, puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin tässä näette oikealla puolellani uudet, mutta tutut kasvot, Martin, Ka- Martin Carlos. Hänestä tuli yksikön päällikkö ja, ja, ja hän johtaa nyt meidän valiokuntamme sihteeristöä. Tervetuloa hänelle ja onnea menestystä työssä. So I say, welcome. Sanoisin siis, että tervetuloa takaisin viisi vuotta käsittääkseni olit komissiossa. Ai, kaksi vuotta sittenkin vain. Minä kaipasin sinua jo niin kauan. Joka tapauksessa tervetuloa takaisin. Nyt olet siis jälleen parlamentin puolella. Parlamentin puolella on myös Heikki. Hän oli vastaava yksikön päällikkö kuusi kuukautta muistaakseni noin kuusi kuukautta, hän teki oikein hyvää työtä, joten haluaisin kiittää häntä viime kuukausina tehdystä työstä. Arvostan sitä oikein paljon. Kiitos, Heikki. Then to other, um... Sitten kaksi muuta ilmoitusta. 31. toukokuuta pidettiin TPC-lounas ja keskustelimme tietystä asioista, jotka koskevat työtämme, ennen kaikkea keskustelua kauppapreferensseistä Ukrainalla ennen kaikkea VTOn sääntöjen puitteissa, ja minä pyysin selkeää sitoutumista ja tulkintaa unionin tuomioistuimen päätökseen, joka koski Singapore vapaa kauppasopimusta, mutta emme saaneet jäsenvaltiota juurikaan palautetta. Ne ovat käsittääkseni vielä harkintavaiheessa. Ja sitten puhuimme siitä, että meidän pitäisi päästä kompromissiin kaupan suojatoimien uudistuspaketista, mutta valitettavasti Maltan puheenjohtajakauden aikana emme saa tulosta aikaiseksi. Ja sitten sanoin aivan selvästi, että olemme pettyneitä siihen, miten hitaasti neuvottelut kolmen toimielimen välillä etenevät paremmasta lainsäädäntöä prosessista ja sen ulkoisesta ulottuvuudesta. Neuvosto ei ole juurikaan liikahtanut eteenpäin. Ja minä mainitsin aivan selvästi, että jos ei ole mahdollista saada sopimusta aikaiseksi asiakirjoihin pääsystä ja tasa-arvoisesta tiedonsaannista, niin silloin parlamentin on lähdettävä Euroopan unionin tuomioistuimen pakeille. Mutta toivon, että saamme aikaiseksi kompromissin, jotta tämä voidaan välttää. Ja kolmanneksi, tehän tiedätte, että USTR Robert Light on nyt virassa. Eli USAn kauppaedustaja ja minä lähetin hänelle tietysti onnittelukirjeen ja toivottavasti tapaamme hänet Buenos Airesissa tässä puheenjohtajan ilmoituksen seuraavaksi esityslistan kohta kuusi käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne. Ensinnäkin saimme neuvottelut loppuun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle. Kollega sieltä. We have concluded the trilogue. Niin, me olemme Moldova kolmikantaneuvottelut saaneet päätöksen, merkittävä voitto parlamentin kannalta, koska pääsimme lopputulokseen, joka on hyvin lähellä meidän ehtojamme. Me sovimme paketin rahoituselementistä 100 miljoonaa, toisaalta lainoitusta, toisaalta avustuksia ja ennen kaikkea ehdollisuutta vahvistettiin, poliittista ja taloudellista ehdollisuutta vahvistettiin niillä alueilla, joilla on horisontaalisia vaikutuksia Moldovaan. Neuvosto ja komissio hyväksyivät myös yhteisen julistuksen, jota parlamentti ehdotti. Siinä katetaan perusoikeudet, ihmisoikeudet ja oikeusvaltion periaatteet lähtökohtana – toimielimet, komissio ja ulkosuhdehallinto saavat tehtäväkseen monenmoista. Ensinnäkin seurataan sitä, että Moldovan vaalilain säädäntöä muutetaan. Moldovassa on virallisesti tänään julkaistu Venetsian komission kannanotto tästä kysymyksestä ja se on huomioitava neuvostolle tärkeä asia ja meille aivan ok vaikka kansi ei ollut mandaatissamme mukana, oli se, että puhutaan myös hyvästä energian hallinnoinnista. Tämä oli meidän mandaattimme kielenkäyttön mukainen, koska tällähän on systeemisiä vaikutuksia Moldovaan. Minä ja aivan erityisesti varjokollegat olivat tyytyväisiä tähän muotoiluun. Muutoin meidän tärkeät prioriteettimme julkisen hallinnon epäpoliittiseksi tekeminen, tilintarkastustuomioistuimen kommentit siitä, miten rahaa on käytetty Moldovassa viimeisten kymmenen vuoden aikana, erityinen viittaus siihen, että ehdollisuus liittyy kaikkiin kolmiin, kolmeen maksuerään. Nämä kaikki olivat sellaisia seikkoja, joista valiokunta oli sopinut. Näin ollen katson, että meillä on varsin hyvä sopimus nyt. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöiden, joiden kanssa teimme läheistä yhteistyötä ja tulos on minusta vallan hyvä. Kiitos paljon ja toiset neuvottelut koskevat väliaikaisia autonomisia kauppatoimia Ukrainan kohdalla. Esittelijä saa puheenvuoron. Uh, niin, voin sanoa, että voimme katsoa suuresti menestykseksi sen, että onnistuimme viemään lävitse ajatuksemme, jotka liittyvät tiettyisiin kysymykseen, kuten alkuperämääräykset, tilapäinen menettelyjen keskeyttäminen, sitoumukset, jotka liittyvät assosiaatiosopimukseen ja, ja raportointi vaikutusarvioista meidän talomme parlamenttiin. Meillä oli hyvin tiukka kanta näissä kysymyksissä ja nyt näyttää siltä, että meidän ehdotuksemme enemmän tai vähemmän sisältyvät lopulliseen tekstiin. Päämuutos on, joka meni meidän valtuuksemme pitämälle liitteissä, niin kuin muistatte, Euroopan parlamentti halusi poistaa jalostetut tomaatit nyt ovat mukana ehdotuksessa 3000 tonnin mm, määränä. Euroopan komissio halusi 5000 tonnia, joten me olemme melko tyytyväisiä. Ja parlamentti halusi myöskin sulkea pois vehnän. Ja vehnäkin on nyt takaisin ehdotuksessa. 65 000 tonnia on ehdotus, alun perin, alun perin ehdotus oli 10 000 tonnia. Halusimme sulkea pois urean, jota käytetään äh, lainoitteissa. Tätä me onnistumme puolustamaan tätä kantaa ja urea on nyt pois <clears throat> tästä ehdotuksesta. Niin, kaikki tuotelinjat maatalouden sektorilla, niissä tapahtui vähennyksiä, mutta neuvoston ehdotus Nämä ehdotukset olivat enemmän tai vähemmän kosmeettisia, hunajaa, maissia ja ohraa myöskin vähennettiin. Mutta niin kuin totesin, nämä muutokset ovat luonteeltaan kosmeettisia, kuten tilanne nyt on. Meillä on ehdotus käydä kolmikantaneuvotteluissa asiasta, olla, mutta on yksi asia, että neuvottelujen aikana uskon te ylititte valtuutuksenne parikin kertaa. neuvotteluissa Euroopan parlamentin täytyy puhua yhdellä äänellä, neuvottelijan äänellä, esittelijän äänellä. Minusta te pyritte kaapaamaan neuvottelut parikin kertaa ja yrititte muuttumaan eh, parlamentin kantaa esittelemään sen ikään kuin minä olisin ollut salissa, mikä oli minusta epämukavaa toivota tämä toista tulevaisuudessa joiden no, kävimme tiist- kun me tiistaina neuvottelimme tätä, niin se ei minusta ollut kovinkaan mukavaa. Thanks a lot. Kiitos paljon. Totta kai neuvotteluissa tulee joskus sellaisia tilanteita eteen, että parlamentin valtuuskunta ei ole aina yksimielinen. Ja tässä neuvotteluprosessissa prosessissa oli eri mielipiteitä siitä, miten pitkälle pitäisi mennä ja minkälaisen kompromissin tulisi olla. Ja tietysti puheenjohtajan rooli on johtaa neuvotteluvaltuuskunta ja löytää yhteinen kanta. Joskus tietysti herravaleissa kaikki eivät ole tyytyväisiä tulokseen. Siitä kompromississa on kyse. Mutta loppujen lopuksi kummassakin asiassa – olen tyytyväinen siihen, että saimme ehdollisuutemme menemään läpi, nämä suo- turvatakuut, ja meillä on tiettyjä äh, vaatimuksia hallitukselle. Tämä oli hyvä tulos. Ja tästä juuri kompromissi oli kyse. Kiitos siis paljon edustajille Moisa ja Valesa. He tekivät todella hyvää työtä, hyvin syväluotavaa yksityiskohtaista työtä ja tällaista työtä me juuri tarvitsemme Euroopan parlamentissa, jotta voimme tuoda parlamentin kannan mukaan konkreettiseen lainsäädäntöön. Kiitos paljon. Kolmas asia on tämä kaupan suojatoimien modernisointipaketti. Edustaja Fjellner ei ole tällä hetkellä paikalla täällä, me kävimme neljät kolmikantaneuvottelut. Me neuvottelemme edelleen. Enkä ole aivan varma, saammeko tämän liikevoiman pysymään yllä, jota meillä oli Maltan puheenjohtajakaudella. Meidän pitäisi kuitenkin päästä edistymään. Toivottavasti Viron puheenjohtajakaudella olemme saavuttaneet kyllä jo paljon, mutta kaikesta kiistanlaisimmat seikat siitä, että tämä vähäisempi tullisääntö poistettaisiin ja niin sanottu lähetyslauseke esimerkiksi, josta siis kun käyttäjille, käyttäjille ja myyjille pitää tiedottaa kaupan suojatoimista. Näistä asioista emme saa kompromissia aikaiseksi. Eli prosessiin pitää saada vauhtia. Meidän pitäisi pysyä liikkeellä, sillä me puhumme sekä teknisistä että poliittisista kysymyksistä. Meillä on tietysti väliaikaisia sopimuksia, mutta mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu, joten meidän on jatkettava asian käsittelyä Viron puheenjohtajakauden aikana. Ja sitten vielä yksi ilmoitus. Tehän tiedätte, että entinen kollegamme Maria de Sarnes on nyt Euroopan asioiden ministeri uudessa Ranskan hallituksessa. Hänet korvaa Patricia Alund. Hän onkin täällä paikalla, uusi jäsen siis. Tervetuloa valiokuntaan ja onnea menestystä valiokuntatyöskentelyynne. And then we switch to... Ja sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, kohtaan seitsemän. Kyse on ehdotuksesta unionin säädökseksi strategisten alojen ulkomaisten sijoitusten seurannasta. Ja myös esityslistan kohdat kahdeksan ja yhdeksän keskittyvät suoriin ulkomaisiin sijoituksiin. On selvää, että Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen jälkeen, joka koski Singaporen vapaakauppasopimusta, toimivalta kysymys ei ole nyt enää aivan EU-tason käsissä, vaan myös jäsenvaltioiden on keskusteltava toimivaltakysymyksistä. Ja nyt kun ajatellaan, minkälaisia sopimuksia meillä on nyt pöydällä, niin niissä on kyse jaetusta toimivallasta. Sijoituspolitiikka on tietysti mainittu perussopimuksen artiklassa 207, ja me olemme siitä myös vastuussa. Nyt esityslistan kohdassa seitsemän on kyse siitä, että meillä on ehdotus, jossa käsitellään massiivisia sijoituksia, jotka tulevat ennen kaikkea yhdestä kauppakumppanimaasta Eurooppaan. Ja nämä sijoitukset menevät ennen kaikkea strategisille aloille. Meidän on siis mietittävä, miten meidän pitäisi suhtautua näihin sijoituksiin. Viime viikolla täysistunnossa 14. kesäkuuta me keskustelimme myös tästä aiheesta. Ja Euroopan neuvostossa tällä viikolla myöhemmin keskustellaan myös samasta aiheesta. Nyt ensimmäistä kertaa meillä on säännön 46.2 mukaisesti ehdotus edessämme ja annan nyt yhdelle ehdotuksen tekijöistä, herra Bruceille, puheenvuoron jotta hän voi esitellä ehdotuksen, jonka hän on tehnyt muiden kollegoiden kanssa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kansallisen turvallisuuden kysymykset eivät liity pelkästään sodan ja terrorismiin liittyviin kysymyksiin, vaan kyse on jäsenvaltiosta, sen taloudesta ja myös yrityksistä. Unioni tukeutuu teollisuuden ja yritysten verkostoon, jolla on osaamista, tietotaitoa. Meillä on myös tietty mm, taitotaso, joka on varsin teknistä osaamista. Meidän täytyy edistää ulkomaisia investointeja Euroopan unioniin, aivan niin kuin kannustamme unionin sijoittajia unionin ulkopuolelle. Kyse ei ole sterilistä argumentista, vaan meidän on esittävä kysymyksiä siitä, onko Eurooppaan kohdistuva tasapaino uhka. Onko olemassa vastavuoroisuutta näissä sijoituksissa yrityksiimme? Onko tietotaitoon kohdistuvaa vaaraa silloin, kun kyse on strategisesti merkittävistä yrityksistä. Jos katsomme, että yritykset voivat olla strategisia luonteeltaan, niin silloin täytyy ymmärtää, että ulkomaiset investoinnit voivat myös olla strategisia. Vastavuoroisuuden puute sijoituksissa luo kilpailuvääristymiä ja tämän havaitsemme hyvin Kiinan tapauksessa esimerkiksi. Meillä on Kiinan vuoteen 2025 eh, saakka ylöttyvä suunnitelma, josta havaitsemme, kuinka kiireellinen tämä kysymys on. Kyse on maasta, joka toimii eh, itse riittoisesti teollisuudessa. Mm, meillä on kahdenvälisiä sopimuksia eh, Kiinan kanssa ilman vastavuoroisuutta investointipolitiikassa. Miten me voimme katsoa, että kauppavaihto on oikeudenmukaista. Joka päivä näemme vaalipiireissämme, tiedotusvälineissä, äh, kuinka investointirahastot ostavat äh, yrityksiä. Siitä toki voi olla iloinen, mutta tämä aiheuttaa myös huolta. Ennen kaikkea, kun kyse on herkkäluontoisesta teknologiasta, joka on äh, riippumattomuutemme ja kasvun kannalta aivan oleellista. Meidän on toimittava faktojen pohjalta EPP-ryhmä on ehdottanut sitä, että me määrä, määräisimme, laataisimme, laatisimme mm, unionin säädöksen ja pyytäisimme, että komissio toteuttaisi tutkimuksen tästä aiheesta ja ennen kaikkea tekisi ehdotuksia. Jäsenvaltiot ovat nyt tämän ilmiön edessä ja ne reagoivat hyvin eri tavalla ja kaikki olemme vaarassa hävitä. Jos toisaalta jäsenvaltio suojelee liikaa ulkomaisia investointeja, niin eurooppalaiset yritykset tässä maassa voivat sitten kärsiä sijoituspulasta. Ja päinvastoin, jos jäsenvaltio ei suojele omaa maataan suhteessa vihamielisistä sijoituksista, niin sitten voi olla, että suuret yritykset Euroopan laajuisestikin kokevat nämä seuraukset. Kolme ranskalaista, ita- italialaista, saksalaista ministeriä kirjoitti komissiolle ja nosti tämän aiheen esille. Kyse ei ole enää siitä, pitäisikö komission käsitellä aihetta, vaan kyse on nyt pikemminkin ajankohdasta, milloin toimitaan. Tavoite aloitteessa on määritellä aikataulu. Onpa sitten kantamme ja näkökulmamme mikä tahansa, niin me emme voi sallia sitä, että tilanne jää entiselleen Euroopan tasolla. Nyt täytyy ottaa kantaa kysymykseen ja on vaadittava komissiolta tarvittavia tutkimuksia ja ennen kaikkea, korotan, korostan tätä, että ennen kaikkea tarvitaan Euroopan tason ehdotuksia. Meillä on tällä hetkellä paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Näin ollen haluamme tutkimusta strategisille sektoreille kohdistuvista sijoituksista ulkopuolelta ja pyydämme, että Intavaliokunta tarttuisi todellakin tähän tärkeään aiheeseen. Se on tärkeää yrityksillemme ja myös kansalaisille. Viime viikolla Strasbourgissa Amerikan puheenjohtaja muistutti täysistunnossa kollega Daniel Kaspari huomattavalla tavalla muistutti Kiinan presidentin lausunnosta Davosissa vuoden alussa. Kiina pitää ovet avoinna eikä sulje niitä. Voin sanoa, että katsomme, että jos jäisimme vain oven kynnykselle, niin sehän ei meille tietenkään riitä. Kiitos. Okay, now I give the... Seuraavaksi annan puheenvuoron jäsenille. Voimme keskustella siis nyt tästä ehdotuksesta. Neljä puheenvuoropyyntöä on tullut, viisi itse asiassa, kuusi, seitsemän, kahdeksan kaiken kaikkiaan. Pyytäisin teitä pidättäytymään kahden tai kolmen minuutin puheajassa. Seuraavaksi edustaja Saifi. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin sanoa, että totta kai allekirjoitan kaiken, mitä Frank Proust eh, sanoi tästä ehdotuksestamme äsken. Meidän viestimme on selvä. Ulkomaiset sijoitukset ovat tärkeitä taloutemme. Ne luovat työpaikkoja ja kasvua kuitenkin. Meidän pitää valvoa niiden kehitystä. Haluaisin kiinnittää huomioon lukuun, joka on huolestuttava. Vuosina 2015-2016 Kiinan sijoitukset ovat kasvaneet 77 prosenttia, kun taas eurooppalaiset sijoitukset Kiinaan ovat joko pysyneet samalla tasolla tai taantuneet. Meidän pitää vaatia vastavuoroisuutta. Kiina ei saa enää estää sijoituksia omassa maassaan. Kiinan presidentti, kuten Frank sanoi, puhui Kiinan avautumisesta sijoitukselle. Davosin maailman talousfoorumissa. Me odotamme nyt konkreettisia toimia, mutta tähän mennessä emme ole nähneet mitään muutoksia. Mitä tulee sijoituksiin strategisille aloille, on jo olemassa tietysti jäsenvaltioissa välineitä, joilla voidaan estää tällaiset sijoitukset. Tämä on vaarallista ennen kaikkea turvallisuussyistä, siis se, että ulkomaalainen valta voisi ottaa haltuunsa esimerkiksi puolustusta, turvallisuutta tai energiaa hoitavia yrityksiä. Meidän pitää myös puuttua polkumyyntiin, siksi meidän pitää yhdentää lähestymistavaamme ja luoda eurooppalainen väline, jolla voimme puuttua ongelmien esiintyessä. Lisäksi me emme voi jäädä katsomaan sivusta, että kun tilanne on tällainen, meidän pitää vaatia sijoitus- ja kauppapolitiikassamme vastavuoroisuutta Yleisesti ottaen tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun pyydämme tätä. Toivon, että EPPn ehdotus saa tukea ja johtaa konkreettiseen ehdotukseen Euroopan komissiolta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Valeessa. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on hyvä asia, että keskustelemme ulkoisista, ulkoisista investoinneista Euroopan unioniin strategisilla sektoreilla – me emme voi teeskennellä, että omistamisella ei ole merkitystä ja että ulkomaiset investoinnit aina olisivat hyvä asia. Totta kai ne voivat olla hyvä asia, mutta tämä ei ole mikään dogmi ja meidän pitää katsoa eri tilanteita. Yksi asia on tehtävä selväksi. Minä en ole ulkomaisia investointeja vastaan selvästikään. Ne ovat sinänsä hyvä asia, koska ne edistävät kansainvälistä vuorovaikutusta, mitä tulee pääomaan, ajatuksiin, eh, liiketoiminnan strategiaan, teknologiaan, ja ne ovat aina hyväksi taloudelle, mutta viime vuosina investointien taso Kiinasta on noussut ja jossakin määrin nuo investoinnit kohdistuvat eh, kiinnostaviin nykyaikaisiin yrityksiin, jotka tuottavat mielenkiintoista teknologiaa, mikä voi johtaa tiettyihin, tiettyyn huolestumiseen. Ei pidä tietenkään liioitella asioita. Kiina haluaa ostaa hyviä yrityksiä. Miksi he ostaisivat huonoja? Me emme voi syyttää heitä tästä, mutta se merkitsee myös sitä, että muut ostajat, että muita ostajia ei ole. Ja useinhan tilanne on, että on vaihtoehto ja, ja hinta on se, mikä ratkaisee. Tämä sitten johtaa minut puhumaan rahoituksesta. Yksi todellisista kysymyksistä, miksi Kiinan investoinnit herättävät huolestuneisuutta, on se, että Kiina Kiinan ostajat ovat usein valtion omistamia. Toisin sanoen on mielikuva, kenties se on oikea, kenties se on väärä, että jotkin yritykset Kiinassa, jotka ostavat omaisuutta EU-ssa, itse asiassa toimivat Kiinan hallituksen puolesta. Ne ovat valtion omistamia yrityksiä ja siis kysymys on yhdestä suurimmista maailman, maailman suurimmista kansantalouksista, jotka sitten saavat rahoitusta, eh, nämä yritykset saavat sitten rahoitusta valtionomistamista pankeista, joten ne pystyvät milloin tahansa voittamaan tarjouskilpailussa muut tarjoajat, mikä on hiukan ongelmallista. On monia näkemyksiä tällaisista eh, investoinnista, meidän ei pidä ylireagoida, mutta meidän pitää kuitenkin pohtia erinäisiä kysymyksiä. Ensinnäkin mitkä sektorit ovat strategisia. Meidän pitää olla hyvin mm. tarkkoja siinä, että määritämme sen niin, että emme estä tavallisia investointeja normaalitalouteen. Ja toinen kysymys kuuluukin, kenen pitäisi valvoa tätä. Pelkään, että tämä on taas tällainen alue, jolla käydään valtataistelua Brysselin ja kansallisten hallitusten välillä. Minä katsoisin tätä ensisijaisesti kansallisena kysymyksenä koska kansalliset hallitukset pystyvät parhaiten määrittämään, mikä on asia, joka on kansallisuuden turvallisuuden kannalta tärkeä. Kansallisen turvallisuuden kysymykset ovat ensisijaisesti paikallisia kysymyksiä ja ovat tulosta kansallisesta historiasta ja kokemuksista. Pelkään, että äh, jos Brysselillä annetaan liikaa valtaa, jälleen kerran syytettäisiin Brysseliä vallan sieppaamisesta. Ja vaikka antaisimmekin vallan kansalliselle hallituksille jää kysymys siitä, mistä, kenelle hallituksessa, koska suuryrityksiä toimivat lukuisissa jäsenvaltioissa, tässä voi seurata eh, juridisia ongelmia. Eräs kysymys olisi sitten sekin, että jos tällainen tutkinta tällaisen syytöksen pohjalta käynnistyy, mitä me sitten katsomme, teknisiä turvallisuusnäkökantoja, ne täytyy ottaa huomioon puolustus ja myöskin rahoitus, julkinen tai yksityinen. Se, että ostetaan johonkin aina ulkomainen valtio, niin siellä tänä kysymyksessä voidaan kysyä myöskin korjauksia, jos havaitaan jokin ongelma, miten se ratkaistaan pyritäänkö, estetäänkö tämä yrityshankinta vai pyritäänkö tämäkin muu ratkaisu rakentamalla tietynlainen Kiinan muuri yrityksen ja ympärille tai kiinteistömitään monimuotoistamaan näitä omaisuuseriä, niin en tiedä, mä on hyvin paljon kysymyksiä, mutta ei vastauksia. On hyvä, että herra Prust tykee tässä ja hän varmastikin kiinnittää huomiota kaikkiin näihin näkökantoihin. Viviana. Kiitos näistä hyvistä kysymyksistä. Seuraavaksi Viviana. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. kumppaneillamme, kumppaneillamme on melkein kaikilla sama agenda, nimittäin hyökkäävä ulkomailla ja puolustava kotimaassa. Meidän on käytettävä omaa arsenaaliamme mukaan lukien sijoituksia. Miksi? No koska Euroopan pitää vaatia lisää vastavuoroisuutta. Kollegat ovat sanoneet jo tämän. Kiinalaiset sijoitukset ovat kolmikertaistuneet kolmessa vuodessa ja meidän sijoituksemme Kiinaan vähenevät. Meidän pitää esittää kysymys, kuka sijoittaa mihin aloihin, mihin yrityksiin ja sitten jos emme saa vastauksia kysymyksiin, niin ei, äh, ei lähdetä mukaan. Ja sitten pitäisi miettiä kotimaisten sääntöjen vakautta. Miksi luulette, että Kiina haluaa kauppasopimuksen meidän kanssa? No näille, heillähän on jo nyt täysin rajaton pääsy markkinoille, joten mihin he sopimusta tarvitsisivat kansalaiset ja yritykset vaativat meiltä, että me torjuisimme polkumyyntiä ja suojaisimme teollisuuttamme ja työpaikkojemme, jos me teemme tämän. Tämä olisi vastaus niille ihmisille, jotka pelkäävät ja jotka osoittavat mieltään setaa ja teetippiä ja muita vastaan. Meidän on näytettävä heille, että me olemme paikalla puolustamassa perusintressejämme. Kolme kohtaa ehdotuksemme ovat hyvin selkeitä. Me haluamme lainsäädäntöehdotuksen, enemmän aloja, enemmän vastavuoroisuutta ja valvontaa. Esimerkiksi tämä voisi perustua Yhdysvaltain malliin. Tässä kaikki, hyvä puheenjohtaja, ei muuta. Kiitos. Sitten. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin viestittää, että jälleen kerran tässä valiokunnassa meillä on tilaisuus keskustella siitä, että olisi välttämätöntä saada tasapainoiset pelisäännöt. Jokin aika sitten me kaikki poliisiryhmät puhuivat siitä, että olisi tarvetta vastavuoroisuuteen kansainvälisen kaupan säännöissä. Olemme tietoisia siitä, että Euroopan unioni aina on puolustanut tällaista avointa, oikeudenmukaista mallia kahdenvälisessä ja monen, kahdenvälisellä ja monenvälisellä tasolla. Mutta me uskomme että on välttämätöntä, että keskusta pitäisi konkreettisia määräyksiä, jotka liittyvät siihen, että tuollakin on, pyritään odottamaan tasapainoisia sääntöjä ja estäisi tällaiset epäta, epätasapainon. Kansainvälisessä kaupassa tällä hetkellä on tapahtumassa polarisoitumista Yhdysvaltojen puolella, joka on luopumassa omasta vastuustaan kansainvälisessä ympäristössä – se ei puhu tällaista puhu, näin, monin tasapainoista säännöistä ja toisaalta on Kiina. Toisaalta, joka on, on muuttanut asemaa ainakin sanoissaan, mitä tulee siihen, että tuetaan moni, monenkeskisyyttä ja avointa ja vapaata kauppaa. Ja todellisuudessa kuitenkin meidän täytyy myöskin sitten nähdä tekoja, jotka seuraavat näitä sanoja. Ja meidän pitää nähdä se, miten Kiina tukee ja täyttää eh, tällaiset säännöt, jotka on olemassa kansainvälisen kaupan järjestössä. Tämä merkitsee sitä, että on tullut hetki, jossa ryhdytään konkreettisiin toimiin. Eh, eivät riitä nämä hyvät sanat, ja nyt meidän täytyy puolustaa omaa malliamme, jossa ovat tällaiset tasapainoiset säännöt. On ollut hyvin vähän vastavuoroisuutta jos ajatellaan tällaista monien keskisyyttä ja äh, julkisia hankintoja. Me pidämme tätä avausta hyvänä me puolustamista, mutta näyttää siltä, että meillä on hyvin paljon vaikeuksia, josta ovat, joka, jota, joka johtuu sitä, että meidän kumppanimme eivät välttämättä noudata samoja periaatteita Me toimimme tällaisen samanlaisten periaatteiden mukaisesti. Meillä on ollut mahdollisuus käydä keskustelua Euroopan kauppakamarin, Kiinan kauppakamarin eh, johtajan kanssa, joka myöskin tosi, että on näitä vaikeuksia. Ja tiedot, jotka liittyvät ulkomaisiin investointeihin eh, Kiinassa, eh, siis voidaan sanoa, että ne ovat alentuneet huomattavasti verrattuna siihen, miten paljon Kiina investoi Eurooppaan, ja tämä johtuu näistä ongelmista, joita on, mutta on välineitä, välineitä jotka takaavat strategiset investoinnit, niin, että ei tapahtu mitään vaarantumista, joka johtaisi teollisuuden tai työntekijöiden aseman vaarantumiseen. Kiitos seuraavaksi Mariette Schaake. Very much, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen hieman hämilläni siitä, mikä keskustelun aiheena todella on, kun kuuntelin kollegojen puheenvuoroa. Luulin, että kyse on ulkomaisista in- investoinnista strategisilla sektoreillamme. On näin ollen tärkeää, että tehdään selväksi se, mistä oikein puhumme. On hyvin tiedossa, että minä uskon sääntöihin pohjautuvan kauppaan ja investointeihin. Monet kollegat ovat aiemmin torjuneet tällaisen sääntöpohjaisen lähestymistavan ja kenties he nyt tulevat uusiin ajatuksiin. On tärkeää olla hyväksymättä äh, hätäisiä äh, reaktioita, mutta ei pidä kuitenkaan toimia naivisti kun kyse on investointien volyymista, niin niinkään kyse ei ole niistä, vaan pikemminkin täytyy varmistaa, että meillä on selkeät EU-tason kriteerit siitä, mitkä sektorit ovat arkaluontoisia tai strategisia meidän kannaltamme tai liittolaistemme kannalta. Tähän kysymykseen meidän on keskityttävä. Sijoitukset sotilasteknologiaan, kaksikäyttö teknologioihin. Nämä ovat aina olleet lisävalvonnan kohteena. Tämä tulisi tunnustaa ennen kaikkea, kun kyse on teknologisesta edistyksestä ja se, että rajalinjat sotilasteollisuuden ja toisaalta siviiliteollisuuden välillä on hämärtymässä on asianmukaista, että me perehdymme siihen, miten sääntöjä tulisi muuttaa ja minkälaisia vaikutuksia ulkomaisilla, ulkomaisilla sijoituksilla strategisille aloille voi olla. Tässä keskustelussa äh, ei pitäisi penätä jonkinlaisia mm, protektionistisia toimia tai hyvin laajoja lausekkeita, mm, jotka sitten sekantuisivat muiden aihealueiden kanssa. Olisi hyvä, että saisimme käyttöömme tapaustutkimuksia ja näin varmistettaisiin, että kollegoiden kanssa olemme ikään kuin samalla sivuilla tätä tarinaa. Emmekä toimisi niin, että tarkoitus on hyvä, mutta sitten ehdotukset menevät eri suuntaan. Kiitos, seuraavaksi Daniel. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ehkä tässä kun puhutaan tästä kaupan suojatoimesta ja muista, niin ehkä yritetään päästä tietystä naiviudesta eroon EU-sta, tai ainakin yritetään saada johdonmukaisuutta aikaiseksi. Sitten tätä johdonmukaista tarvitaan. Minähän edustan vihreiden ryhmää. Minä, minä vastustin Barnierin ehdotusta vastavuoroisuudesta julkisella alalla koska sillä, siinä oli tarkoituksena luoda vastavuoroisuutta ja julkista alaa yritettiin käyttää strategisesti. Ja tämä oli siis sellaista hylkäävää vastavuoroisuutta, eh, eikä yritetty eh, luoda näistä eh, julkisista hankinnoista, julkisesta alasta strategista välinettä. Ja nyt ö, sitten esimerkiksi aurinkopaneelialalla ollaan tällä innovatiivisella alalla meidän hajanaisuusemme takia olemme menettäneet kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Ja sitten taas tietty kiinalainen yritys pystyi, pystyi saamaan tiettyjä kauppasalaisuuksia ja EDE, ranskalainen EDF esimerkiksi myi tätä teknologiaa kiinalaisille, koska, koska eurooppalaiset investoinnit eivät riittäneet tietyt ryhmät haluavat älykkäämpää, strategisempaa investointeja, mutta samat ryhmät haluaisivat kauppasopimuksen Kiinan kanssa mukaan lukien investointituomioistuimen. Eli siis me haluamme kyllä käydä tätä keskustelua, me tuemme tätä ehdotusta, jonka EPP on tehnyt, mutta jotta ollaan johdonmukainen julkisten ja ulkomaisten sijoitusten kohdalla. Tässä ei ole kyse pelkästään Kiinassa. Kiina voi käyttää äh, satojen tai miljoonien tai miljardien dollarien reservejä, aivan sama kuin Qatar, ähm, joten me tarvitsemme strategiaa, kun äh, on kyse tällaisista valtion varoista, jotka on jotka teeskentelevät olevansa yksityisiä sijoituksia. Seuraavaksi Helmut Scholz. Niin, kiitos minusta. Mielenkiintoinen tämä kohta kolme. Siinä kansanpuolue on nyt löytänyt julkisen sektorin ja pyrkii ottamaan sinne tällaisia suojatoimia sijoitusten osalta. Tämä on jotakin, mitä vasemmisto on vaatinut Euroopassa jo monia vuosia, kenties vuosikymmeniä ehkä se on muotoiltu hiukan ö, ö, epämääräisesti tässä, mutta kyllä minusta meidän pohtia vielä sitä, onko tälle tarvetta. Ja minä pitää katsoa sitä, miten tässä toimimme, niin siis miten ei, miksi meidän, miten meidän taloutemme ylipään investoidaan miten siihen tapahtuu investointeja, miten yritykset investoivat, miten valtiomme. Puhumme säästöpolitiikasta ja toisaalta sitten vaadimme eh, ja tämä tarkoittaa siihen, että meillä ei ole enää sitten varaa miksi infrastruktuuri vahvistaa eh, investoinneilla, miksi tässä tapahtuu mitään, miksi ei Junckerin suunnitelman myötä kutsuta kiinalaisia mukaan meidän avoimille markkinoillemme, investoimaan niille silloin, kun meille, me itse emme selvästikään halua enää käyttää rahaa tähän. Näyttää siltä, että tässä vasen käsi ei tiedä, mitä oikeaa tekee. Meidän pitäisi käyttää tätä niin, että tutkimalla tätä ehdotusta vielä kerran pohtia sitä, miten teollisuuspolitiikkaa pitäisi Euroopan unionissa edistää, miten saadaan patentien määrää kasvatettua, miten investoidaan tieteeseen, niin, että saamme järkevää pitkän tähtäyksen talouskehitystä ja tästä vahvistetaan niin, että se olisi kansalaisten etujen mukaista. Minä olen katsonut miksi ilmoitettujen patenttien lukumäärä vuonna 2000, anteeksi, 1985 Japani oli johtava valtio kokonaispatenttiilmoitusten osalta 274 404 ja silloin – Kiinalla oli ne tuota kuusi kuusi, eh, eh, Saksalla meni 4000, eli Japani oli ensimmäisellä siellä, Yhdysvallat oli toisena, Saksa kolmantena, Kiina kaukana näistä jäljessä. Ja vuonna 2015 luvut olivat sellaisia, että Kiinassa lukujen ilmoitusten määrä, joka siis osoittaa myöskin sen, miten tiettyihin herkkiin alueisiin on investoitu miljoona, 10 000 448, kun se, että 525 000 ja, ja, ja Japan 440 000, ja Etelä-Korea 238 000 ja, ja Saksa 50 000, eli siis joten haluan tehdä tällä nyt selväksi sen, että nämä ovat niitä lukuja, joidenka pitäisi saada meidät pohtimaan sitä, miten me suhtaudumme teollisuuteen teollisuus ja tulevaan tiedepolitiikkaan, jos haluamme ajatella innovatiivista taloutta. Ja lopuksi vielä yksi asia, ammattiliitot. Niille on yhdentekevää, mistä rahat tulevat. Ja Kiinan investoinnit talouteen ovat vakaimpia, ajatellen työpaikkoja. Begin. Seuraavaksi edustaja Pekin. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen täysin samaa mieltä siitä, että aiheita täytyy käsitellä. Ulkomaiset investoinnit strategisille aloille on aiheena sellainen, joka varmasti lisää merkitystä jatkossa. Nämä maat toimivat äh, niin, että ne eivät äh, takaa samanlaista avoimuutta omalta osaltaan kuin mitä me heille tarjoamme. Kiinalaiset Euroopat Euroopassa vain kasvavat. 35 miljardia vuonna 2016, eli 77 prosentin kasvu edelliseen vuoteen. Sinällähän tämä ei ole huono asia. Sijoitukset auttavat yrityksiämme vaikeina aikoina, ja näin ollen ne tarjoavat todellista äh, hengähdystaukoa yrityksille. Kiina ei kuitenkaan ole markkinatalous siellä on paljon valtion yrityksiä ja monet itsenäisetkin, niin sanotusti itsenäisetkin yritykset ovat valtion valvonnassa ja hallinnassa. Kun ajatellaan huipputeknologian alan yrityksiämme, niin tietysti niiden myyminen ulkomaille on huolestuttavaa. Tietyissä tapauksissa kyse on poliittisesta toiminnasta enemmänkin kuin taloudellista toiminnasta. Suorat ulkomaiset sijoitukset kuuluvat suoraan unionin toimivaltaan silloin, kun kyse on siitä, että tällä on vaikutuksia kilpailuun, esimerkiksi hallitseva markkina-asemaan. Kyse on myös turvallisuuspolitiikasta ja puolustuspolitiikasta. Jäsenvaltioilla on varsin rajalliset mahdollisuudet puolustaa strategisia yrityksiä myös silloinkin, kun näitä yrityksiä tuetaan valtion toimesta. Meillä on myös esimerkiksi ympäristönsuojeluun liittyviä huolia, joita on tutkittava. Minun mielestäni tämä ongelma voitaisiin ratkaista kahdella eri tavalla. Toinen olisi niin, että jätettäisiin enemmän harkinnanvaraa äh, jäsenvaltioille niin, että voisi käyttää protektionistista lähestymistapaa. Olisiko mahdollista nykyisissä oikeuspuitteissa perussopimusten pohjalta toimia vai pitäisikö perussopimuksiin tehdä muutoksia, jos tätä haluttaisiin? Sitten meillä on myös asiantuntijakomiteoita, muun tyyppisiä unionin valvontamahdollisuuksia, jotka voivat seurata ulkomaisia investointeja. Tässäkin riittää kyllä pohdittavaa. On välttämätöntä, että tällainen väline voisi arvioida ja tarvittaessa pysäyttää strategisille poliittisille aloille eh, tehtävät sijoitukset. Kyse ei voi olla pelkästään siitä, että puolustetaan vapaata kauppaa. Usein on myös muita tavoitteita kuin taloudellisia tavoitteita näissä ulkomaisissa eh, investoinneissa. Täytyy muistaa myös kansalaisten asema Euroopassa. Euroopan parlamentin tai neuvoston kannanotto on tärkeää, koska kyse on julkisesta edusta. Tarvitaan joka tapauksessa näiden sijoitusten parempaa valvontaa. Kyse on siitä, että meidän markkinamme ovat avoimina äh, muille ja saman tulisi toteutua vastavuoroisesti. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Joachim. Ja, vielen dank. Kiitos. Tämä keskustelu on mielestäni hyvin mielenkiintoinen, sillä se on aivan perusteltu, mutta meidän ei pitäisi jäädä puolitiehen. Keskeinen kysymys on se, miten määritellään strategiset intressit näissä maailmantaloudessa, jossa vallan keskittymät siirtyvät äh, idässä valta vahvistuu ja ja siellä on sellaisia talouksia, jotka seuraavat täysin erilaista kehitysmallia kuin me. Kiinan sääntelee ulkosuhteitaan ja taloussuhteitaan hyvin äh, tiukasti siis sen suhteen, mitä he päästävät omaan maahansa ja he myös tukevat äh, tiukasti omia yrityksiä, niin sitten kysymys kuuluu, onko tällaisessa politiikassa, myös sellaisia sijoituksia, jotka ovat turvallisuuspoliittisesti keskeisiä, että näihin me puutummekin ja me yritämme siis estää, että ulkomaiset yritykset pystyvät sijoittamaan näihin, näihin strategisiin aloihin. Ja kysymys kuuluukin, minkälaista politiikkaa me teke, teollisuuspolitiikkaa me teemme. Teollisuuspolitiikkaa ei ole harjoitettu oikeastaan viime vuosina, vaan on käytetty pelkästään vapaiden markkinoiden strategiaa. Ja sitten Itä-Aasian maat, ei pelkästään Kiina, vaan muutkin, harjoittavat erilaista politiikkaa. Siksi me tarvitsemme tätä keskustelua, mutta sitä ei pitäisi keskittää pelkästään turvallisuuspolitiikkaan, vaan meidän pitää käydä keskustelua siitä, mitkä ovat tässä muuttuvassa maailmantaloudessa Euroopan teollisuuden strategiset intressit ja mitä välineitä me tarvitsemme, mitä aloja pitää suojella, mitä aloja pitää tukea, jotta ne voivat kehittyä ja mit, miltä tämä näyttää sitten suhteessa Kiinaan. Tämä ei ole mitään protektionismia, vaan kyse on siitä, miten voimme säilyttää tärkeät strategiset alat tässä on kyse näistä aloista, mutta ei pelkästään niistä, vaan kyse on esimerkiksi terästeollisuudesta. Mehän mietimme, miten kaupan suojatumilla voimme suojella terästeollisuutta. Siinä on kyse tuhansista työpaikoista, mutta myös siitä kysymyksestä, mi, mi, minkälainen rooli tällä terästeollisuudella on muille teollisuuden aloilla, millaisen terästeollisuudella on laajempaakin vaikutusta ilman, että meillä olisi toimivaa raaka-aineteollisuutta, muidenkin teollisuuden alojen olisi vaikea toimia. Tämä on mielestäni se konteksti, johon tämä asettaa ja jossa meidän pitää käytävä tästä kesku- meidän käytävä tätä keskustelua. Kiitos. Ja sitten viimeiseksi Jan Feld. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem zaznaczyć tylko E, zajmując głos, że e, poparłem e, ten wniosek, dlatego że uważam, iż żyjemy w... Haluaisin korostaa yhtä seikkaa. Tämä aihehan on hyvin monimutkainen. Näinä aikoina taloudelliset intressit näyttävät menevän valtioiden etujen ohitse. Ne ovat hyvin pitkälti sidoksissa limittyneenä toinen toiseensa. Jotkut maat hyötyvät tästä tilanteesta ja tilanne voi jatkossa vain voimistua. Toiset maat taas voivat noudattaa mallia, jota tällä tavalla toimivat maat ovat näyttäneet ei tietenkään ole helppoa äänestää tällaisesta säädöksestä. On hyvin vaikeaa määritellä sellaiset kriteerit, jonka pohjalta tulisi sitten arvioida sitä, mikä on äh, markkina, vapaiden markkinoiden periaatteiden mukaista. Tähän liittyy siis Kaksi ulottuvuutta, vapaat markkinat ja luonnollisesti otettava huomioon aivan toisen tyyppisiä kriteereitä, kun määrittelemme, onko joku tietty investointi meidän periaatteittemme vastainen silloin, kun kyse on demokraattisista ja taloudellisista periaatteista. suuremmassa osassa tapauksista näitä periaatteita ei rikota. Toinen asia taas on sitten jäsenvaltioiden ja unionin turvallisuus. Kysymys siis on hyvin monimutkainen, kun määrittelemme sitä, miten tässä tulisi toimia ja noudattaako joku tietty valtio meidän kannaltamme vaarallista agendaa hyvin vaikea on myös määritellä, mikä on jonkun tietyn investoinnin äh, lopullinen tarkoitus. Meillähän on unionin kumppanimaita, esimerkiksi Ranskassa voi olla yrittäjä yritys, joka tekee vaikkapa yhteistyötä puolalaisen yrityksen kanssa, ei välttämättä kyseessä tarvitse olla edes unionin ulkopuolinen taho, ja toimet voivat silti olla sääntöjemme vastaisia. Tietyt valtiot voivat myös perustaa yrityksiä alueellemme, jotka sitten puolestaan investoivat vaikkapa Luxemburgiin tai Sveitsiin eh, sellaisille aloille, jotka meidän kannaltamme ovat eh, arkaluonteisia. Kaikella tällä sanon vain sitä, että meidän täytyy olla varovaisia. Keskustelussa on havaittavissa jonkinlaista liiallista optimismia. Eli tämä on kyllä kova työtä. Kiitos. Seuraavaksi Carlo Petinato joka on kaupan pääosastolla tästä asiasta vastaava varapääjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Voin jatkaa siitä, mitä komission jäsen Moskovici sanoi viime viikolla täysistunnossa. Me kuuntelemme sitä, mitä jäsenvaltiot ovat jo ehdottaneet – me olemme, kuunnell- me kuunnella myös Euroopan parlamentin kantoja. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Tässä on monia huolenaiheita, ei pelkästään yksi. jotka johtavat siihen, että pitäisi seurata ulkomaisia sijoituksia. Tämä on siis hyvin monimutkainen aihemme. Olemassa olevien lainsäädäntöpuitteiden rajoissa analysoimme tätä. Me emme toteuta kaupapolitiikkaa mitenkään tyhjössä. Meillä on tietynlaisia kansainvälisiä sitoumuksia ja velvoitteita, joten näissä puitteissa me tarkastelemme sitä, mitkä olisivat välineet ja niiden vastattava tiettyjä vaatimuksia. Muutama seikka, jonka kuulin tässä keskustelussa. Vastavuoroisuuden kysymys tulee hyvin usein esille myös tässä ehdotuksessa, joka koskee Euroopan unionin säädöstä. Totta kai tasa-arvoisten toimintamahdollisuuksien aikaansaaminen kauppakumppanien kanssa on kauppapolitiikamme ytimessä myös Kiinan kanssa ja me neuvottelemme tällä hetkellä Kiinan kanssa sijoituksesta. Nämä neuvottelut eivät ole tulleet päätökseen ja päävaltuutus, jonka jäsenvaltiot ovat meille antaneet, on juuri se, että saisimme paremman markkin, pääsyn markkinoille ja saisimme tasapuoliset toimintamahdollisuudet aikaiseksi. Olemme myös kuulleet täällä, että meidän pitäisi katsoa eri maiden malleja. Täällä sanottiin, että Yhdysvaltain malleja voisi katsoa. Haluaisin sanoa, että Yhdysvaltain mallissa eikä muissakaan malleissa ei ole vastavuoroisuutta kriteerinä sinällään, joten se pitäisi pitää mielessä. Olen myös kuullut täällä, että kun neuvottelemme investointisopimuksesta Kiinan kanssa, niin tämä sallisi sen, että Kiina voisi käyttää yksityisiä tuomioistuimia ja Haluaisin muistuttaa, että 27 jäsenvaltiolla on kahdenkeskinen investointisopimus Kiinan kanssa ja tämä antaa kiinalaisille sijoittajille pääsyn ISTS-mekanismiin ja Euroopan unioni neuvottelee jostakin, joka, joka korvaisi tämän sijoittajien ja valtion välisen riitojen ratkaisun tällaisella investoin tuomioistuinjärjestelmällä. Eli me siis kyllä tarkastelemme ulkomaisten sijoitusten se, seurantaa ja, ja sitten jos poliittinen päätös tulee toimia, näin me esittelemme ideamme. Kiitos koordinaattorit keskustelevat tänään menettelytavasta ja siitä, miten käsittelisimme tätä ehdotusta. Luulenpa, että tulemme keskustelemaan aiheesta vielä useasti uudelleenkin. Kiitos paljon. Nyt siirrymme käsittelemään esityslistan kohtaa kahdeksan. Karlo mainitsi sijoiteen ja valtion välisen riitojenratkaisun. Kaikkien tietävät, että parlamentti on halunnut, että sijoiteen ja valtion välinen riitojenratkaisu eli ISTS-mekanismi otettaisiin pois moderneista kauppasopimuksista ja jopa vanhoista kauppasopimuksista käsittääkseni, ja että pyydettäisiin uutta järjestelmää riitojen ratkaisulle. Eli pyydettäisiin siis kansainvälistä investointituomioistuinta ja koordinaattorit päättivät muutama kuukausi sitten antaa toimeksi annan tutkimuksen tästä uudesta välineestä. Me olemme pyytäneet tutkimusta sijoittaja-asiantuntijalta, joka on tehnyt useasti parlamentin kanssa yhteistyötä sijoittajakysymyksissä. Pyysimme häneltä siis tätä tutkimusta ja hän on nyt täällä vieraanamme. Hän esittelee tämän tutkimusluonnoksensa, jossa on kyse siis kansainvälistä investointituomioistuimia. Hän on Freie Universität Berliinistä. Professori Hindelang, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä tutkimuksen pääkohdat. Sen otsikonahan siis kohti kansainvälistä investointituomioistuinta ja myös puhun tässä tuomioistuimen päätöksestä, joka koski Singaporen vapaakauppasopimusta. Ja nyt tässä konteksti on se, että tutkimuksessa ver- verrattiin SETAa, Vietnam vapaakauppasopimusta ja Singaporen vapaakauppasopimusta, siis äh, tarkasteltiin niiden investointisuojasääntöjä ja lisäksi me tarkastamme, miten Euroopan, uni, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan unionin tuomioistuin on päättänyt näissä asioissa. Me halusimme siis arvioida edistystä tähän mennessä, siis miten on, ollaan pystytty kansainvälistä investointilainsäädäntöä uudistamaan. Ja tässä on siis kyse siitä, että haluaisimme antaa käsikirjan, miten voi, millä voidaan arvioida vapaakauppasopimusten kehityksiä. Ja me olemme myös tar- tarkastelleet olemassa olevia ratkaisuja ja kahta kansainvälistä investointituomioistuinta. Ja näin olemme tarkastelleet pohjusta mahdolliselle monenväliselle tuomioistuimelle. Eli mikä on siis tilanne nyt tämän kansainvälisen investointilainsäädännön uudistamisessa kaiken kaikkiaan näissä kolmessa näissä kolmessa vapakaupasopimuksessa nämä ritoratkaisu säännökset ovat evolutionaarisia eivätkä vallankumouksellisia. Niissä käytetään perinteisiä keinoja, jotka ovat olleet olemassa vuodesta 50-luvulta asti, mutta mm, niissä käytetään myös tietynlaisia välimiesmenettelyitä. Tämä perinte- tätä perinteistä lähettymistapaa on muokattu ja täydennetty uusilla elementeillä, jotka ovat tunnettuja kansainvälisestä oikeudenkäynnöstä tai jotka pohjautuvat perustuslaillisiin sääntöihin. Eli lähestymistavalla yritetään vastata äh, julkisen yleisen kritiikkiin, joka on kohdannut tätä, tätä ritoinratkaisua ja ollaan yritetty sovittaa yhteen poliittiset ja taloudelliset intressit ja lisäksi ollaan yritetty vastata oikeudenvaltiosääntöihin. Yleisesti sanoen EU-Singapore-vapakauppasopimuksessa käytetään ennen kaikkea tätä perinteistä lähestymistapaa. Ja SETassa ja eu Vietnamin vapaakauppasopimuksessa periaatteellisesti otetaan uudestetumpi lähestymistapa käyttöön monet innovaatiot, jotka ovat komission ehdotuksessa SETA SETA varten ne on otettu mukaan SETAan loppujen lopuksi. Samalla SETA ja Vietnam-sopimuksessa ei luoda pysyvää investointituomioistuinta. SETA ja Vietnam-sopimuksessa ei aina ole vastattu siihen, miten kunnianhimoista komissio puhui uudistuksesta näiden sopimusten kohdalla mutta lasi näyttää olevan ennemminkin puoliksi täynnä kuin puoliksi tyhjä. Mutta näissä vapaakauppasopimuksissa käytetään ennen kaikkea tätä, kans, tätä perinteistä lähestymistapaa, eli välimiesmenettelyitä, niissä käytetään myös ad hoc tuomioistuimia. Ja samalla on uusia elementtejä, esimerkiksi hallituksen valitsemat tuomarit, tapausten mielivaltainen tai sattumavarainen jakaminen ja sitten avoimuus tiedoissa. Tämä, nämä kaikki ovat siis uudistuksia. Lisäksi nykytilanne mahdollisesti ei ole EUn uudistusponnistusten loppu. Komissiolla on pitkän aikavälin tavoitteita, eli voidaan odottaa, että valtion ja sijoittajan väliset välimiesmenettelyt tullaan uudistamaan edelleen. Saattaa olla, että tällaisesta pysyvästä tuomioistuimesta tulee kuitenkin vain keskipitkän ja pitkäaikavälin tavoite. Seuraavista askelista ensinnäkin on kysymys kuuluu, mikä on pk-yritysten tilanne näissä konteksteissa nämä kolme sopimukset ovat heterogeenisiä tämän suhteen. Saattaa olla, että PK-yritykset eivät pysty käyttämään nykyistä sijoittajien valtion välistä riitojen ratkaisua näissä kolmessa vapaakauppasopimuksessa samalla tavalla siis kuin isot yritykset. Toiseksi ollaan yritetty siirtyä kokoaikaisiin tuomari, tuomareihin näissä tuomioistuimissa. Tätä ei pitäisi lykätä, sillä se lisäisi oikeutusta näille tuomioistuimille ja se poistaisi epäilyt siitä, että EU on tosissa, olisi tosissaan eturistiriitojen poistamisessa tällaisissa asioissa. Parlamentin pitäisi olla tässä eturintamassa ja sen pitäisi luoda tuleville tuomareille vertailtavissa oleva hyvä valintamenettely. Näin voitaisiin myös parantaa luottamusta sijoittajien ja valtion välisiin riitojen ratkaisuihin ja voitaisiin varmistaa, että tuomarit tällaisissa investointituomioistuimissa ja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja muissa tuomioistuimissa, että nämä olisivat parlamenttien nimittämiä sijoittajien ja valtion välinen riitojen ratkaisu ei ole enää mikään yksisuuntainen riitojen ratkaisumuoto. Riitojen ratkaisusta on tullut yhä enemmän universaali oikeussuojakeino paikallisten tuomioistuimen rinnalla. Niistä on tullut esimerkiksi Ranskassa, Italiassa, Virossa tai Tanskassa kilpailee paikallisille tuomioistuimille. Ja tästä on tullut tieto, tieto, tieto jännitettä julkisten ja yksityisten intressien välille. Ja siksi meidän on nyt sijoitettava tähän, jos kehittyvissä maissa kehitetään investointituomioistuimen, niin voidaan sanoa, että on olemassa paikallista, paikallisia tuomioistuimia, jotka ovat vuosikymmeniä jo toteuttaneet hyvää oikeudenkäyttöä. Eli ei ole mitään syytä kieltää näitä tuomioistuimilta ensimmäisenä tasona näiden tapausten käsittelyä. Jos ne epäonnistuvat, niin sitten voitaisiin siirtyä korkeammalle tasolle myös sääntöjen perusteella. Tässä voitaisiin oppia Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, jossa on hyvin toimivat ja äh, joustavat oikeussuojakeinosäännöt. Ja voitaisiin ottaa käyttöön myös paikallinen, äh, paikallinen älykäs riitojenratkaisusääntö ähm, käyttöön. Sehän vastaisi myös sitä, mitä tuomioistuin on sanonut EU-Singapore vapaakauppasopimuksesta. Eli tuomioistuin on sanonut, että Sijoittajien ja valtion välinen välimiesmenettely, välimiesmenettely kuten Singaporen sopimuksessa se on määritelty, se antaa valinnan kotimaisten ja muiden oikeusjokeiden välillä, ja tämä on jäsenvaltioiden toimivallassa. Eli tämä ei ole Tämä on siis jäsenvaltion toimivallassa ja sitä ei voida toteuttaa ilman jäsenvaltioiden hyväksyntää. Jos tämän ottaa vakavasti, niin sitten pitäisi alkaa miettiä, minkälaisia paikallisia oikeussuojakeinoja voitaisiin ottaa mukaan näihin sopimuksiin. Kiitos. Mm, Anna-Marie Mineur. Kiitos seuraavaksi jäsenet. Ensiksi edustaja Mineur. Kiitos herra puheenjohtaja. Kiitokset eh, herra Hintelan tästä erityisen kiinnostavasta esityksestä, jonka ymmärsin kuitenkin vain osittain. Siksi joudun nyt esittämään täydentäviä kysymyksiä. Te puhuitte käänteestä, joka oli EUn ja Vietnamin välisessä sopimuksessa, eli palattaisiin takaisin kansalliseen lainsäädäntöön. Mitä te ajattelette tästä käänteestä? Onko se sellainen, että se johtuu oikeusvarmuusperiaatteesta, vaan onko jotakin muita syitä, jotka ovat sen taustalla. Sitten näistä erotuomareista. Tällainen kiistojen, kiistojen ratkaiseva tuomari, hän voi edelleenkin olla käynnissä olevissa, olevissa asioissa toimiva. Miksi ei, ja miten tällainen tilanne voitaisiin mahdollisesti ratkaista. Kolmanneksi perusteettomat vahingonkorvausvaatimukset niitä komissio ei julje pois. On olemassa tällainen säännön, säädöksenneen jäädytys Regulatory Shield, jossa, joka on havaittu. Myöskin te ilmeisesti havainneet tämän, tiedättekö muita vaaroja, jotka voisivat samaan suuntaiseen, mihin komissio silloin saattaisi ryhtyä. Ja sitten viimeinen kysymys, tällainen äh, kissoratkaisumekanismi, eivät ole käytettävissä, koska ne ovat kovin kalliit. Onko tällainen ratkaisu mahdollisesti olemassa myöskin pk-yrityksillä, kun olisi olla pienempi, vai onko tällainen, tällainen tuomioistuin aina sellainen, että sen käyttäminen on kallista, ja jos näin on, niin mitä komissio tekee tämän virheen korjaamiseksi? Gibt es weitere? Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin Minäkin haluaisin esittää kysymyksen. Ensinnäkin minäkin ymmärrän tämän Singaporen päätöksen tuomioistuimelta niin, että otetaan käyttöön sääntö, että ensiksi kansallinen, kansalliset oikeustasot on käytävä läpi ja sitten mennään seuraavalle tasolle. Ja tuomioistuinhan käsitteli myös jaettua toimivaltaa ja teki siitä päätöksen. Nämä epäselvyys saatiin, saatiin poistettua. Ja sitten toinen kysymys oli, että pitäisikö nämä portfoliosijoitukset käsitellä erikseen, joka tapauksessa tarvittaisiin johdonmukaista EU-politiikkaa investointiriitojen ratkaisuissa. Kun nyt katsotaan sitten monenvälistä investointituomioistuinjärjestelmää, niin pitäisi kysyä, miten hyväksytty tällaisesta järjestelmästä tulisi, miten sinne saataisiin tuomareita, myös sellaista kumppaneista, jotka eivät ole vielä kehittyneet niin pitkälle, kun siis pitäisi siis katsoa kysymystä tuomarit, joka koskee kysy, tuomareita kumppanimaista, nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on se ongelma, että tietyt kumppanit eivät enää hyväksy sitä ja poistuvat sen piiristä. Siksi on tärkeää keskustella, miten hyväksytty tällainen monenvälinen investointituomioistuin sitten olisi. Nyt annan komissiolle puheenvuoron Andre von Valta kertoo, mikä on komission kanta kansainväliseen investointituomioistuimeen. Hän puhuu myös vaikutusten arvioinneista ja ehkä myös tämän tutkimuksen tuloksesta. Herra von Valta, olkaa hyvä. Thank you, um, Chairman, and Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos professori Delanille tästä tutkimusesittelystä. Jos sallitte, niin aivan lyhyesti haluaisin reagoida professori Hindelangin esittelyn ja kollega sitten tarjoaa teille investointipolitiikasta yleiskatsauksen ja kommentoi myös investointituomioistuin tilannetta. Lyhyesti kommentoisin tätä hyvin mielenkiintoista tutkimusta. Olemme lukeneet tutkimuksen suurella mielenkiinnolla. Se on tullut hyvin oikeaan aikaan. Mehän teemme työtä monenvälisen investointituomioistuimen tiimoilta ja olemme perehtyneet siihen, miten muut tuomioistuimet toimivat, Euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan unionin tuomioistuin ja sitten kansainvälinen merituomioistuin, rikostuomioistuin. Olemme perehtyneet yksityiskohtiin siitä, miten nämä eri tuomioistuimet toimivat. Näin voisimme löytää parhaan ratkaisun näihin haastaviin kysymyksiin, jotka varmasti nousevat esille tässä aiheessa. Kolme lyhyttä kommenttia siitä, mitä tutkimuksessa on analysoitu mehän olemme EU-tasolla saaneet päätökseen kolmet eri neuvottelut. Ensimmäinen kommentti, josta varmasti parlamentti on tietoinen, se mitä on sanottu EU-Singapore-sopimuksesta. Nyt katsomme, mitä voitaisiin tehdä tämän sopimuksen puitteissa niin, että neuvottelut olisivat paremmin linjassa tämän pää, tuomioistuimen päätöksen kanssa myös SETA ja muissa neuvotteluissa. Sitten tutkimus kommentoi SETA ja EU-Vietnam-sopimusta, pitäneitä perinteisenä vanhanaikaisena investointisopimuksena. Me olisimme kyllä erimielisiä monista näistä kommenteista. Esimerkiksi kun kyse on valheellisista väitteistä ja todetaan, että tässä vain pidetään vanhasta kiinni, me katsomme, että näistä aiheista me olemme parlamentissakin ja jäsenvaltioissa keskustelleet pitkällisesti. Olemme tarjonneet innovatiivisia ratkaisuja, jotka eivät ole olemassa äh, tällä hetkellä kahdenvälisissä mm, sopimuksissa mukana. Eli mikä sitten on klassinen ISDS äh, välimiesmenettely ja mikä taas on tällainen investointituomioistuin. tuomioistuin on selkeät rajat sille, miten pitkälti voidaan tehdä institutionaalisia uudistuksia kahdenvälisissä sopimuksissa. Toivomme, että voimme monenvälisesti päästä eteenpäin ja löytää ratkaisuja näihin haasteisiin, jotka myös tutkimuksessa on tunnistettu. Ne onnistuisivat nimenomaan moni, monenvälisessä kontekstissa. On myös tässä tutkimusluonnoksessa tiettyjä epätarkkuuksia. Esimerkiksi kommentti siitä, että EU-Singapore-sopimus ei sisältäisi saastuttaja maksaa lauseketta. Ymmärrämme, että tämä tutkimus on luonnosvaiheessa ja vielä äh, luonnosta voidaan täsmentää näiltä osin. Tässä kommentit tutkimuksesta ja sitten kollega voi äh, kommentoida yleisemmin tuomioistuin kysymystä. Kiitos. Thank you. So if we move... Kiitos. Eli kun puhumme nykytilanteesta investointipolitiikassa, niin sekin, sitäkö kysymys koski? Tai ehkä annamme ensiksi puheenvuoron professori Hinnelangille, jota hän voi vastata, ja sitten voitte puhua tästä yleiskatsauksesta. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Kiitos kysymyksestänne. Onko meillä siis EU-sopimuksessa tätä, miksi meillä on näitä sijoitusvaltion riitojen ratkaisua EU-sopimuksessa. No, kansalliset tuomioistumat saattavat tehdä väärän päätöksen, niillä, ne, ne saattavat olla puolueellisia, joten tämä on tavallaan viimeinen puolustuslinja. Tämä on perustelu sille, että tehdään näitä sijoittajien valtion välis, välisien, välisen riidojen ratkaisun lausekkeita näissä sopimuksissa. Miksi PK-yrityksillä tämä on niin vaikeaa? No, muutama vuosi sitten sanoin, että kahdeksan miljoonaa USA dollaria olisi välimiesmenettelyn keskimääräinen kustannus nyt. Se on jo 12 miljoonaa US dollaria. Kyse on aina rahasta, siis kustannuksista voisimme tietysti puhua teknisestä avusta ja luovista ratkaisuista, voisimme käyttää maksumenettelyitä tai maksuaikatauluja Tällaiset ratkaisut ehkä voisivat auttaa PK-yrityksiä, mutta paras tapa on se, että kotimaiset tuomioistuimet alun perin toimivat hyvin. Ja sitten Euroopan unionin tuomioistuimen päätös Singaporen vapaakauppasopimuksesta todellakin voitaisiin puhua tuomioistuimen päätöksestä ISDS-mekanismin suhteen sanomalla, että ensiksi pitää käyttää paikallisia tuomia, kotimaisia tuomioistuimia. Ja tässä päätöksessä on myös hieman paradoksaalisia osia, sillä jos ajatellaan tätä hyvin tiukka tulkintaisesti, niin jos ja, toimivalta on jaettua, niin silloin, jos EU käyttää toimivaltaa, niin jäsenvaltiot ovat poissa kuviosta. Jos tätä noudatettaisiin, niin sitten ei pitäisi olla huolestuttavaa, että portfoliosijoitusten toimivalta olisi jaettu. Silloin EU voisi tehdä siis sopimuksen ilman jäsenvaltioita, mutta tuomioistuin ei ole tästä ollut selväsanainen, joten meidän on odotettava tästä lisäpäätöstä. No, tarvitsemmeko monenvälisen tuomioistuimen? No, se olisi järkevää, jotta päästäisiin, päästäisiin eroon näistä tuhansista kahdenvälisistä investointisopimuksista, mutta tästä tulee kuitenkin vaikea taistelu, sillä tähän tarvittaisiin äh, sopimus yksityisen omaisuuden ja julkisten intressien välille toivotan EUlle kyllä onnea ja menestystä tämän ratkaisemisessa. Jos ajatellaan esimerkiksi Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta, siihen on, siihen on syynsä, että omaisuus ei ollut alun perin sopimuksessa mukana, vaan se otettiin vasta myöhemmin mukaan. Kiitos. Kiitos professori Hinnelangille, on aina ilo saada teidät tänne vieraaksi. Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä. Ja nyt sitten viideksi, kuudeksi minuutiksi komissiolle puheenvuoro, jotta komission edustaja voi, voi kertoa, antaa yleiskatsauksen investointipolitiikkaan. Aika on kovin vähän. En voi tietenkään antaa täyttä kuvaa meidän agendastamme neuvottelusta, jotka ovat käynnissä. Siihen meisi paljon aikaa, joten keskityn lyhyesti kolmeen asiaan. Kolme päivitystä asetuksen toimeenpanosta, joka on siis tämä, se on se, eli mikä liittyy tähän monenkeskiseen investointisopimuksen on käynnissä ja sitten uusi tiedonanto, joka tulee ensi vuonna. Niin, ensinnäkin tämä, sitten lähtien kun tuli voimaan niin sanottu asetus tai tämä siirtymäjärjestelyistä annettu asetus, ja joka liittyy uusien kahdenvälisten investointisopimusten hyväksymiseen. Me olemme antaneet jäsenvaltion luvan avata 881 neuvottelua. Tämä sisältää myöskin 68 pöytäkirjaa olemassa olevista investointisopimuksista. Olette tehneet 24 päätöstä, joilla on annettu jäsenvaltioiden lupa tehdä 19 uutta sopimusta, siis allekirjoittaa nämä ja 21 pöytäkirjaa ja 24 päätöstä, jotka antavat jäsenvaltioiden valtuutuksen ylläpitää ja tulee voimaan 16 sopimusta, jotka on allekirjoitettu Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ja 17, jotka tulevat voimaan ennen Lissabonin sopimusta. Nämä kaikki tietyssä vaiheessa keskeytettiin tämä neuvotteluvaltuutuksien myöntäminen, koska me olemme itse uudistamassa uutta agendamme joulukuun 2014 ja heinäkuun 2016 välillä tuon aikana emme antaneet uusia lupia siksi, että uudistimme agendaamme olennaisesti ajatellen sääntöjä, sääntelyoikeutta ja uutta investointituomioistuin järjestelmää. Nyt olemme siis ottaneet käyttöön tullun tyyppisen mallin, joka antaa jäsenvaltioille valtuutuksen, jos ne niin toivovat neuvotella uusia investointisopimuksia, mutta ennen kaikkea niin, että ne ovat täysin EU-lainsäädännön mukaisia, mutta myös johdonmukaisia suhteessa EUn uudistettuun lähestymistapaan investointeihin, että varmistetaan se, että teemme kaikki työtä samansuuntaisesti. Siksi on edelleenkin kesken olevia valtuutushakemuksia ja niitä ole voitu antaa, koska joskin tapauksissa jäsenvaltioiden täytyy muokata mallia niin, että se vastaa uutta EU-lähestymistapaa, ne eivät ole sitä vielä tehneet. On tiedotusmenettelyjä, jotka liittyvät näihin hyväksytty loppuun asti saatettuihin sopimuksiin, mutta ne eivät meistä vielä täysin vastaa EUn lainsäädäntöä, joten käymme keskustelua niistä jäsenvaltioiden kanssa ja sitten on muita ilmoituskysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että ylläpidetään tulee voimaan sopimuksia, jotka on, joista on neuvoteltu sopimuksen jälkeen, josta näemme, että ne eivät täysin vastaa EU-lainsäädäntöä, jolle me pyrimme ratkaisemaan nämä kysymykset. Näihin valtuutuksiin, niistä osa koskee sopimuksia, joista on todettu, että ne eivät ole yhteen sopivia ajattelen siirtymälausekkeita, joissa ei ole riittävästi turvalausekkeita ja tuomioistuin on ilmais, ilmaisut, että tällaiset lausekkeet eivät ole yhteensopivia, joten me kehotamme jäsenvaltioita eh, saattamaan ne yhteensopiviksi. Muistanette, että meidän tulisi raportoida parlamentille ja neuvostolle toimeenpanosta, mitä tulee tähän asetukseen tammikuun 2020 mennessä. Me aiomme kuitenkin toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille neuvostolle jo vuonna 2018. Siis niin, että kerromme täysin sen, miten tämä asetus on pantu toimeen ja jos tarpeen ehdotamme mahdollisia tarkistuksia siihen. Toinen asia, jonka me mainitaan, on työ, jota tehdään monen keskisen eh, investointituomioistuimen kanssa. Olemme valmistelemaan teettäneet eh, vaikutusarvioita olemme tehneet julkisen kuulemisen myöskin äh, esittäneet online lomakkeen ja olemme saaneet 193 vastausta, joista 35 kanta, kannatopaperia yritykseltä, kansalaisjärjestöiltä, oikein ja myöskin äh, yliopistomaailman edustajilta. Nämä kaikki ovat nähtävissä verkkosivullamme. Emme ole vielä valmistaneet raporttia, joka olisi koonnut nämä yhteen. Se tulemaan valmis siinä vaiheessa, kun lopullinen vaikutusarvio on saatavilla ja online mutta näihin voidaan jo nyt tutustua. Mitä, mikä on tulos tästä kuulemista, mitä se osoittaa? Se osoittaa sen, että sidosryhmien piirissä on tukea tälle hankkeelle, monenkeskiselle investointituomioistuimelle, ja näyttää olevan huomattavaa näkemystä siitä, että uudessa tarvitaan, että monenkeskinen lähestymistapa on toivottava. Tietysti eri sidosryhmillä on eri näkemyksiä, eri ulottuvuuksia, jotka liittyvät tähän uudistukseen. Me aiomme esitellä luon tästä, tämän äh, luonnoksen vaikutusarviosta äh, sääntelyä vastaavalle vahvalle elimelle ja tästä myöskin keskustellaan niin, että mahdollisesti tulee neuvottelumandaatti vuoden lopulla, joka esitellään yhdessä täyden vaikutusarviokertomuksen kanssa. Tämä oli toinen asia käynnissä oleva työ, joka koskee monenkeskistä investointituomioistuinta. Ja kolmas asia on pohdinta, joka koskee uutta tiedonantoa. Niin kuin tiedätte, me olemme Trade for All tiedon teissä me olemme ilmoittaneet, että katsomme, minkälaista edistystä saadaan kansainvälisessä investointitiedottamisessa vuodelta 2010. Ja nyt aiomme päivittää vaikut, toimenpanon ja katsoa mahdollisia uusia tapoja, miten pitäisi kehittää edelleen investointipolitiikkaa. Olemme siis hyvin varhaisessa vaiheessa vielä. Olemme vasta saamassa loppuun sisäistä komission hyväksyntävaihetta, jotta tämä koko toimi käynnistyisi. Tämän vuoden jälkipuoliskolla tulemme järjestämään sidosryhmäkuulemisen, laajempaa keskustelua eh, parlamentin sidosryhmien kanssa ja varsinainen tiedonannon luonnostelu käynnistyy vasta vuonna 2018, jota noimme esitellä tiedonannon hyväksyttynä syyskuussa 2018. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Joten syyskuu 2018 toivon, että siihen asti päästään. Tämä tiedotte, että parlamentin toimikausi päättyy syksyllä 2019. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille läsnäolleen ja näin päättyy julkinen osa tätä kokousta. Aloitammekin välittömästi tämän jälkeen koordinaattorien kokoukseen ja se pidetään suljetuin ovin, joten minuutti aikaa poistua salista.